Państwa, <coughs> rozpocznijmy z mniejszym opóźnieniem. No niin, hyvää iltaa. Aloitetaan, olemme jo hieman myöhässä. Suurin osa jäsenistä on paikalla, kiitokset siitä. Ja tänään meillä on ylimääräinen kokous. Ja täysistunto, täysistunnon esityslistalla on myös meitä koskevia asioita. Kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Jos mitään huomioitavaa ei ole, niin se on hyväksytty. Tämä kokous menee myös suoraan internettiin ja tulkkausta ei ole viroksi, maltaksi, slovakiksi ja kailin kielelle. Nyt annan ensimmäiseksi puheenvuoron edustaja Jaarille, ennen kuin aloitamme äänestykset. Puhemies Schulz tiedotti eilen, että Buonanno, parlamentin jäsen, joka kuului tähän valiokuntaan, on menehtynyt. Eli saimme kuulla, että hän on kuollut. Ja nyt minuutin hiljaisuus hänen kunniakseen. Jo, kiitos. Bardzo dziękuję. Tak nieznane są losy ludzkie. Proszę Państwa. No, sellaista se elämä on. Joskus joidenkin kohtalo ei ole niin mukava. Ennen kuin aloitamme äänestykset, niin annan puheenvuoron edustaja Jaarille. Rova Senralla on jotakin sanottavaa. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin vain nyt tuoda tietonne sen, että en oikein ole tyytyväinen, koska tämä valiokunnan ylimääräinen kokous järjestetään samaan aikaan kuin täysistunto, jossa keskustellaan maatalouteen liittyvistä kysymyksistä. En oikein ymmärrä, että miten on päädytty tähän tilanteeseen, jossa meidän täytyy jopa päättää, että olemmeko agrivaliokunnan kokouksessa vai olemmeko nyt vähintäänkin läsnä täysistunnon keskustelussa. Keskustelussa, jota käydään samaan aikaan kuin tämä valiokunta kokoontuu. Toivon, että tämä nyt otettaisiin huomioon ja enää ei toistettaisi tällaista virhettä. Kiitos oikein paljon. Olette aivan oikeassa. Tällaista ei pitäisi kyllä tapahtua ja me pyrimme välttämään jatkossa tällaiset tilanteet. No ehkä jotkut, te, joitakin teknisiä seikkoja voi tulla vastaan, jolloin näin täytyy toimia, mutta pyrimme välttämään kuitenkin. Ja nyt edustaja Jaara, olkaa hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minulla on nyt kolme asiaa. Ensinnäkin yksi kiitos, toiseksi anteeksi pyyntö ja kolmeksi, kolmanneksi ilmoitus. Ensinnäkin tämä kiitos puoli. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita tästä valiokunnasta, varsinkin varjoesittelijöitä. Meillä on ollut kolme varjoesittelijöiden kokousta ja jokaisesta varjoesittelijöiden kokouksesta tulin viisaampana kuin mitä olin sinne mennessäni, joten siitä kiitokset. Sitten pyytäisin anteeksi siitä, että mehän sovimme tästä budjetista ja siitä, että maatalouden sektorille pitäisi saada enemmän rahaa ja budjettikohtia. Ja, mutta me saimme erittäin paljon esityksiä, jotka sisällöllisesti olivat erittäin mielenkiintoisia ja haastavia. Ja me ajattelimme kuitenkin varjoesittelyiden kesken, että yritämme pysyä tietyissä puitteissa. Joten vaikka kaikkia ei ole nyt huomioitu tarkistuksissa, niin meidän täytyy nyt huomioida tämä väliarviointi tai mikähän terveystarkastus, miksi sitä nyt ikinä haluaakaan kutsua. Sitten kolmanneksi ilmoitus sihteeristölle. Tämä on varmaankin teille jo tuttu. Tarkistus 59 on vedetty takaisin. Meillä on suullinen tarkistus kohtaan 10, suullinen tarkistus myös tarkistukseen 131, mutta suulliset tarkistukset olisi pitänyt ottaa mukaan tähän esityslistaan, mikä näin ei ole tapahtunut. Mutta ilmoitan siinä vaiheessa, kun nämä suulliset tarkistukset tulevat. Ja kiitän myös sihteeristä erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Ai niin, unohdin. Meillä on yhteensä seitsemän kompromissitarkistusta, jotka saivat taakseen erittäin paljon tukea. Siitä kiitos. Tak, swoją wdzięczność na koniec głosowania. No niin. Kiitämme teitä sitten äänestyksen päätyttyä vielä. Tässä tekstissä todella kattavasti käsitellään näitä tärkeitä asioita. Tämä on pitkä tie edessämme ja täytyy pitää tämä työ korkealaatuisena. Kukaan ei nyt nähtävästi halua esittää suullisia tarkistuksia, joten voimme mennä äänestykseen. Pyritään nyt mahdollisimman jouhemasti. Tarkistus 1. Hasekampilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Hyväksytty. Neljä puolesta. Hyväksytty. Tarkistus viisi kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta hyväksytty. Kompromissitarkistus A. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Kompromissitarkistus A siis kyseessä. Allessa on liian tai siis yksi liikaa äänestämässä Aldessa. Okei. Zamykam głosowanie. Äänestys on päättynyt. Nyt kaikki kunnossa. Äänestys on siis päättynyt. Ja tämä on hyväksytty, joten menemme 18 kohtaa puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 19 puolesta hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta se raukeaa. Sitten tarkistus 21 puolesta hyväksytty. 22 puolesta vastaan hylätty. 23 puolesta hyväksytty. 24 puolesta hyväksytty. 25 puolesta vastaan hylätty. 26 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Tarkistus 26. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Mutta oli vaikea nähdä tätä. 29 puolesta vastaan. Hylätty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hylätty. 30 puolesta vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan ty- hylätty. 32 puolesta vastaan hylätty. 33 puolesta hyväksytty. 34 puolesta, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan, hylätty. 36 puolesta, vastaan, hylätty. 37 puolesta, vastaan, hylätty. 38 puolesta, vastaan, hylätty. 39 puolesta vastaan hylätty. 40. Ää, pitää tarkistaa vielä tarkistus 39. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 40. Tarkistus 40 puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta hyväksytty. 42 puolesta vastaan hylätty. 43 puolesta hyväksytty. Kompromissi B Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Sitten tarkistus 54 puolesta vastaan hylätty. 55 kahdessa osassa. Yksi, ensimmäinen osa puolesta hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 57 puolesta vastaan hylätty. 58 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaanpas 58 äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Olitte oikeassa. 59 on vedetty pois, 60 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Äänestys on alkanut. Äänestetäänpä nyt ihan normaalisesti. Tämä on hylätty. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Kompromissi C. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Hylätty. Sitten suullinen tarkistus Aguileralta. Yeah. Eh, muy brevemente. Hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Tässä on kyse nyt siitä, että mietinnössä ja työtapaamisessa esittelijän kanssa on haluttu turvata eritoten otsake 2, mutta otsikko 3, jonka eh, otsikkona on turvallisuus ja kansalaiset. Tähän liittyvät kaikki asiat, jotka viittaavat niin eläin kuin kasvi, eläinten kuin kasvienkin terveyteen. Ja tässä tarkistuksessa pitäisi tuoda, se, tuoda esille se, että tässä resursseja ei täytetä, koska otsakkeessa kolme ei ole puhuttu siitä, että turvataan nämä resurssit eläin- ja kasviterveyteen. Eli sanotaan, että valitetaan sitä, että nämä varat, joita on suunnattu eläinten ja kasvien terveellisyyteen, ovat nyt otsakkeessa kolme monivuotisen rahoituskehyksissä ja mikä tahansa tämä budjettikohden uudelleen suuntaaminen tai muutos merkitsisi uhkaa kasvien eläinten terveydelle Euroopan unionissa. Eli tässä ei pitäisi olla vähemmän resursseja otsakkeessa kolme eläin- ja kasviterveydelle kuin mitä nyt on. Kiitos. Dziękuję o zgodę na poprawki. Czy nie ma sprzeciwu? Kiitos oikein paljon jo kysyin, onko, vastustaako tätä jota, joku tätä. Kuka kannut, kannattaa? Hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Hylätty. 69 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Kahdessa osassa siis ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Sehän on hyväksytty. Ja sitten toinen osa. Kompromissi Dstä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. proszę, ale e, już po fakcie, po głosowaniu. Niin äänestyksen jälkeen. Äänestyksen jälkeen. E, Tämä on hieman epäselvä. Olemmeko äänestäneet tästä toisesta osasta vai olimmeko jo kohdassa 77, mutta voisimmeko toistaa tämän äänestyksen? Minä en nyt ainakaan ihan pysynyt listalla mukana. Panie pośle, było to bardzo inteligentne zapytanie, bo e, pan... No, Olipa melko hyvä kysymys, koska kyse oli koneäänestyksestä. Siinä olisi pitänyt ainakin olla kyse kompromissista. Eli äänestimme tästä jo, emmekä tee siihen muutoksia ja nyt menemme tarkistukseen 77 puolesta. Vastaan hylätty. 78 puolesta vastaan hylätty. 79 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 79. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 80 puolesta. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan hylätty. 82 puolesta vastaan hylätty. 83 puolesta hyväksytty. 84 puolesta vastaan hylätty. 85 puolesta vastaan hylätty. 87 puolesta vastaan hylätty. 89 puolesta vastaan hylätty. 91 puolesta vastaan hylätty. 86 Tarkistetaan 91. Äänestys alkaa. Tarkistus 91. Kiitos, äänestys on päättynyt. Ja hylätty pienellä enemmistöllä. 86 puolesta vastaan hyväksytty. Pitäisikö sekin tarkistaa? 80, ei, 88 puolesta vastaan hylätty. 90 puolesta vasta hyväksytty. 92 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi E Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Ja hyväksytty. Sitten 101 puolesta vastaan hylätty. 103 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi F puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Kompromissi F. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 114 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi G. Äänestys alkaa. Kompromissi G. Kiitos. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 125 puolesta vastaan hylätty. 126 puolesta vastaan hylätty. 128 puolesta Puhe- puheenjohtaja pyytää anteeksi Taravellalta, koska unohti hänen tarkistuksen 127 puolesta. Hyväksytty. 128 puolesta. Hyväksytty. 129 puolesta. Hyväksytty. 130 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistetaan 130. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten suullinen tarkistus budjettivaliokunnan puheenjohtajalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on minulta henkilökohtainen tarkistus. Ja tässä halutaan korostaa sitä, että tässä täytyisi olla vakuusrahasto, joka mahdollistaisi suurissa hinnanvaihtelutilanteissa silloin, kun hinnat äh, alenevat ja yritetään rohkaista tuottajia vähentämään tuotantomäärää, niin yritetään sitten hetkellisesti korvata tulomenetystä ja näin yrittää löytää tasapaino tuotannon ja hinnan alenemisen välillä. Tässä oli tämä tarkistus. Kiitos oikein paljon. Ja Ahty on ollut Ranskassa valtiovarainministerinä ja me arvostamme suuresti tätä äänestarkistusta. Nyt ensimmäinen osa puolesta hyväksytty. Toinen osa puolesta Tarkistus on hyväksytty. Sitten loppuäänestykseen näin muutettuna. Äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Kiitos kaikille. Lausuntoluonnos on hyväksytty ja onnittelut valmistelijalle. Kiitos tästä lausunnosta ja kiitos myös tarkistuksista. Haluaako valmistelija sanoa sanasen? Niin, äh, voin vain liittyä näihin kiitossanoihin. Tämä oli hieno, hienoa tiimityötä. Ja nyt voimme lähteä päättäväisiin ja yhtenäisiin mielin neuvotteluihin ja toivon mukaan voimme budjettivaliokunnan myös vakuuttaa meidän hyvistä tarkoitusperistämme. Jos se onnistuu, niin silloin tämä on todellinen hyvä esimerkki siitä, millä tavalla voimme harjoittaa eurooppalaista maatalouspolitiikkaa ja millä tavalla voimme toimia maanviljelijöiden puolesta näinä vaikeina aikoina. Ja varsinkin mitä budjettiin tulee, niin on tärkeää, että seisomme uskollisesti maanviljelijöittemme puolella. Odczuwam na różnych spotkaniach życzliwość dla naszych spraw przewodniczącego komisji. No niin, hy- hyvät kollegat, olen useissa kokouksissa jo nähnyt sen, että budjettivaliokunta kannattaa joitakin meidän ideoitamme, mutta näin on myös muissa valiokunnissa, monissa muissa. Sitten seuraava kohta, vuoden 2017 talousarvio, ja tässäkin valmistelijana Peter Jaar. Haluatko käyttää puheenvuoron. Edustaja Jaar, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Kiitos ähm, puheenjohtaja. Jälleen kerran kiitokset varjoesittelijöille. Meillä oli tässä koko joukko tarkistuksia. Päätimme jälleen pysyä aiheessa tiukasti ja laadimme viisi kompromissitarkistusta. Ja täytyy sanoa, että kun tarkastelee budjettimenettelyitä maatalouskysymyksessä, niin me olemme todellakin tehneet nyt hienoa työtä. Me olemme saaneet tänne nyt hyvin tärkeitä asioita vuodeksi 2016 ja meidän täytyy mennä nyt hyvin itse varmoina myös eteenpäin vuoden 2017 budjettiin ja me olemme antaneet tiettyjä lupauksia maanviljelijöille ja silloin meidän täytyy myös antaa heille tämä raha käyttöön. Ja vielä lopuksi, jos markkinatkin toimisivat paremmin ja tuottajahinnat nousisivat, niin silloin me olisimme saavuttaneet sen, mitä me haluamme, mutta toivon mukaan me pääsemme nyt hyvään tulokseen tässä äänestyksessä. Kiitos tästä. No niin. Nyt sitten sitten menemme äänestykseen. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Puheenjohtaja korjaa, eli kompromissitarkistus 2 puolesta. Tätä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt sitten tarkistus 11 puolesta vastaan. Hylätty. 12 puolesta. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 13. Äänestys on päättynyt. Odrzucona. Poprawka 14. Kto jest za? Tarkistus 14 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 15. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. hylätty. Sitten tarkistus 15 puolesta hyväksytty. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Äänestys 20 puolesta vastaan. Hylätty. 21 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan hylätty. 30 puolesta vastaan hylätty. 32 puolesta vastaan hylätty. 33 puolesta vastaan hylätty. 34 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti. 34. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 35 puolesta vastaan. Hylätty. 37 puolesta vastaan. Hylätty. 36 puolesta hyväksytty. 38 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 39 puolesta vastaan hylätty. 40 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi E. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan hylätty. 46 puolesta vastaan hylätty. 47 puolesta vastaan hylätty. 48 puolesta vastaan hylätty. Sitten loppuäänestys. Näin muutettuna. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys on päättynyt. Kiitos oikein paljon. Lausuntoluonnos hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Haluaisiko valmistelija vielä sanoa jotakin tästä? Ihan vain kiitos. Haluan vain sanoa kiitos. Ja voisi sanoa, että tämä hyvä yhteistyö johti siihen, että ihan hinkua lisää tätä samaa työtä. Eli kiitokset vielä kaikille. Kiitokset, kiitokset teille toivon mukaan sanotte sitten ihan samaa sen jälkeen, kun me olemme päässeet yhteistyössämme loppuun myös budjettivaliokunnan kanssa. No niin. Nyt sitten siirrymme Ester Garcian lausuntoon. Ehkä päätte saatte ihan itse alustaa, se on parempi kuin että minä sen teen. Super breve. Kiitoksia. Hyvin haluaisin vain sanoa, että tämä lausunto, jonka me teemme Inta-valiokunnalle, niin minä haluaisin kiittää tässä kaikkia kollegoja tarkistuksista. Samoin kiittäisin hyvin rakentavasta ja hyvästä yhteistyöhengestä, jota kaikki ryhmät ovat osoittaneet. Ja ennen kaikkea haluan todellakin yhteistyöstä kiittää. Ja meidän täytyy ponnistella mahdollisimman paljon niin, että kollega ottaa sitten mietintöön mukaan meidän näkemyksiä meitä valiokunnassa. Nämä kuusi kompromissitarkistusta varsin kattavasti ja selkeästi ottavat huomioon tämän, tuovat esille tämän valiokunnan kannan. Ja tästä vain sitten äänestyksen. Ai niin, yksi tarkistus tässä 108. Herra Kudasilta, tämä on vedetty pois. Tak, dziękujemy. Kiitos. En nyt tiedä, miksi, mutta jotkut valiokunnat aina yleensä hylkäävät muiden valiokuntien lausunnot. Kyllä minä ainakin ihan mielelläni otan mielelläni kommentteja ja lausuntoja muilta valiokunnilta silloin, kun heillä on jotain sanottavaa meidän valiokunnallemme. Ei ei ole sitä, että valiokunta olisi heikko, jos hyväksyy muiden valiokuntien näkemyksiä. Minusta tätä voitaisiin käsitellä valiokuntien puheenjohtajakokouksessa. Esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka, siihen liittyy kaiken näköisiä asioita, jossa on kysymys, sanotaan nyt vaikka ulkomaankaupasta. Onhan tässä ihan selviä linkkejä kun on kysymys esimerkiksi maataloustuotteiden suuremmista markkinoista. Joten totisesti minusta kaikkien pitää puhaltaa yhteiseen hiileen silloin, kun on kysymys lausunnoista ja mietinnöistä. E, tämä nyt vain halusin saada sanottua tällaisen pikku kommentin. No niin, äänestämme kompromissista yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi yksi. Hyväksytty. Tarkistus 13. Vain tämä viimeinen virke tässä. Puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Viisi puolesta vastaan äh, hyväksytty. 19 puolesta hyväksytty. 24 puolesta. Hyväksytty. 25 puolesta. Hyväksytty. 26 puolesta. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Hylätty. 35 puolesta. Vastaan. Hylätty. 31 puolesta. Vastaan. hyväksytty. 34 puolesta, hyväksytty. 18 puolesta, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan. Tarkistetaan tämän. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. 33 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 puolesta. Herra Artosilla, Herra Artosilla on sama ongelma kuin minullakin. Meillä koko ajan tulkkaus katkeaa. En tiedä, päteekö tämä teihin kaikkiin, mutta meillä jatkuvasti tulkkaus välillä häviää tästä. Ahora sí. Nyt se kyllä toimii. Ja, nyt se meni taas pois. No, el señor Erdos debe de ser nuestro bloque. El... Mm-hmm. Niin, sen täytyy olla meidän laitteissamme jotenkin tässä, koska herra Ardosilla on aivan sama ongelma. No, no, se apaga... No, no, es que nuestro problema es que se apaga el aparato. Siis tämä kone sammahtaa aina välillä. Ehkä minun, meidän pitää vaihtaa paikkaa. A ti se te apaga, ¿verdad? Sí, sí. ¿Nos cambiamos? Vaihdammeko paikkaa? Micro. Micro. <laughs> Może trzeba będzie zmienić miejsce pani poseł? Niin, ehkäpä se olisi ihan fiksua. Vaihtakaa vain paikkaa. No niin, jatketaanpa säännöstystä. 46 puolesta vastaan hylätty. 38 puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan hyväksytty. 51 puolesta hyväksytty. 113 raukeaa. 52 puolesta. Vastaan. Hylätty. 55 puolesta. Hyväksytty. 57 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Hylätty. 73 puolesta. Hyväksytty. 74 puolesta. Hyväksytty. 36 äh, raukeaa. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 90 puolesta. Hyväksytty. 92 puolesta. Hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Hylätty. 94 puolesta. Vastaan. Hylätty. 97 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi numero viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän yhdeksän puolesta. Hyväksytty. 108 on vedetty takaisin. Kompromissi numero kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 118 puolesta. Hyväksytty. 123 puolesta. Vastaan. Hylätty, mutta tarkistetaan vielä. 123. 123. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty yhdellä äänellä. Kiitokset. Eli hyväksytty. Onnittelut edustaja Bovelle. No, 124 puolesta hyväksytty. 125 puolesta hyväksytty. 126 puolesta Hyväksytystä 27 puolesta, hyväksytystä 28 puolesta, hyväksytty. 131 puolesta. Tarkistetaanko? M- minkä te haluatte tarkistaa? Ei, mutta kyllä se oli ihan selvä. 131 puolesta vastaan. Hylätty. No selvä, selvä, tarkistetaan. Tarkistetaan, tarkistetaan. 131. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 132 puolesta. Hyväksytty. 115. Raukeaa. 133 puolesta. Hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan hylätty. 135 puolesta hyväksytty. Ja sitten muut raukeavat ja nyt äänestämme koko päätösasemasta tällaisessa muodossa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos por la votación, muchas gracias. Kiitokset äänestyksestä ja kiitos, kuten sanoin aikaisemminkin jo kollegoille, yhteistyöhalustanne ja rakentavasta toiminnasta. Ja toivomme, että Intan äh, esittelijä ottaa huomioon meidän lausuntomme. Kiitos. Selvä. Tähän päättyy sitten tämä äänestysosio ja jatkamme esityslistalla eteenpäin kohtaan numero kuusi, joka liittyy yhteiseen maatalouspolitiikan politiikkaan ja sen välineisiin. Eli tämä on tämä perusongelma. Eli kysymys on siitä, että pitäisi vähentää hintojen epävakautta maatalousmarkkinoilla. Tämä on meille kaikkein tärkein kysymys. Esittelijä on Delay Ja te saatte nyt sitten käynnistää tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Monsieur President, euh, merci. Hyvä puheenjohtaja, kiitos. Hyvät kollegat, hyvät varjoesittelijät. Kerron nyt hieman tästä näistä taustoista. Tehän tiedätte, että maatalousmarkkinoilla hintojen epävakaus on todella huolestuttava asia. Se on huolestuttanut meitä jo kauan, erityisesti näinä kriisin aikoina kun valitettavasti mikään maatalouden eri ala ei ole säästynyt näiltä ongelmilta. Ja nyt pitäisi myöskin sitten puhua diplomatiasta ja politiikasta kolmansia maita kohtaan. Erityisesti tämä liittyy Venäjää vastaan asetettuihin pakotteisiin, joista EUn maanviljelijät kärsivät. Tälle alalle pitäisi löytää konkreettisia ratkaisuja, joilla lievennetään hintojen epävakauden vaikutuksia. Ja myös yhteistä maatalouspolitiikkaa on tarkoitus uudistaa pian. Olen tässä työskennellyt useiden kollegoiden kanssa useiden viikkojen ajan, olipa sitten kyse varjoesittelijöistä tai muista tämän parlamentin jäsenistä, jotta voisimme mietintöluonnoksen yhdessä laatia. Meidän me olemme järjestäneet lukuisia tapahtumia tämän tiimoilta. Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana ja erityisesti kiitän viime kuussa äh, täällä Strasbourgissa järjestetystä konferenssista, jossa oli professori Shalma mukana. Hän on kansainvälisten maatalousmarkkinoiden asiantuntija. Ja me kaikki pystyimme siellä esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan akateemisesti tästä asiasta. Täällä Strasbourgissa järjestän muutaman päivän päästä uuden tapaamisen asiantuntijoiden kanssa. Erityisesti mukaan tulee maatalouden pääosaston asiantuntija, mutta myöskin amerikkalainen maatalousalan edustaja. Ja toivon, että olette yhtä lukuisina paikalla kuin viime kuussa. Nyt vielä muutama taustaseikka. Ensinnäkin tämän mietinnön tavoite on hieman vetää yhteen tämän hetken tilanteesta ja tästä hintatilanteesta. Ja lisäksi pitäisi hahmotella pitkän aikavälin konkreettisia ratkaisuja. Lisäksi pitäisi välittää todella selkeä viesti ja siksi tässä käsitellään vain hintojen epävakautta, eikä käsitellä siksi mitään kriisinhallintatoimia tai sitä, miksi nämä hinnat ovat näin alhaiset tai miksi hinnat ovat romahtaneet. Tässä on kolme ehdotusta. Ensinnäkin halutaan edistää tuottajajärjestöjen ja yhdistysten toimintaa järjestäytymistä ja lisäksi halutaan edistää tällaisten keskinäisten rahastojen ja vakuutusten perustamista. Lisäksi, jotta voi, markkinoiden toiminta olisi avoimempaa, pitäisi perustaa hintaseurantakeskuksia, joista myös G20-kokouksessa on puhuttu. Ja erityisesti tämä ehdotus liittyy neljään suureen viljalan tuottajaan. On välitettävä eurooppalaisille maanviljelijöille selkeä viesti siitä, että EU ei suinkaan ole heidän vihollisensa, vaikka monet heistä näin nykyään ajattelevat, vaan me todella haluamme auttaa heitä mahdollisimman tehokkaasti. Odotan luonnollisesti teidän kommenttejanne ja monia tarkistuksianne. Toivon, että tästä tulee laadukas mietintö, joka välittää EUn viestin tässä vakavassa kriisitilanteessa. Muistutan myös tulevien viikkojen aikataulusta. 8. kesäkuuta eli kahden päivän kuluttua järjestetään konferenssi, joka, jossa ovat mukana Euroopan komissio ja amerikkalaiset maatalousalan edustajat ja myöskin sitten tarkistusten jättämisen määräaika on, kahde, on 13. kesäkuuta, jotta voimme äänestää valiokunnassa 8. marraskuuta ja sitten vielä syksyllä äänestää tästä täysistunnossa. Kiitos kaikille. Kiitokset tästä alustuksesta. Ja olisi hyvä, jos nämä teidän ajatuksenne myös sitten heijastuisivat tässä työssä, jota teemme näissä kriisitoimenpiteissä, joita me tässä nyt laadimme maataloustuotteille, maatalousmarkkinoille, niin että todellakin nämä ajatukset konkretisoituisivat. No niin, aloitamme keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. No, aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä Eita tästä mietintöluonnoksesta. Tämä on todella tärkeä mietintö. Ja kuten hän itsekin totesi, hän on avoin parannusehdotuksille. Meidän me kyllä esitämme tarkistuksia, jotta voimme tehdä tästä vielä paremman. Minä itse keskityn muutamaan mm, kohtaan. Olen samaa mieltä niistä, erityisesti kolme kohtaa. Ensimmäinen niistä koskee kriisinhallintatoimenpiteitä, e, etenkin tällaisia erilaisia vakuutuksia ja keskinäisiä rahastoja. Minun mielestäni tämä muotoilu tässä on hyvin tärkeä ja on hyvin tärkeää, että tätä todella painotetaan mietinnössä. Keskinäisillä rahastoilla voidaan todella lieventää tulojen menetysten vaikutuksia. Ja nyt täytyy ottaa huomioon kaikki sellaiset ilmiöt, jotka jollakin tavalla voivat vaikuttaa maatalousyrityksen tuloihin ja mahdollisuuksiin pärjätä markkinoilla. Eli tällainen tulojen vakauttamisväline olisi oikein hyvä ja se voisi olla sellainen innovaatio EU-politiikassa, jolla voitaisiin tukea hintojen vakautta maatalousalalla – ja toinen asia, jota haluaisin hieman käsitellä, se koskee tällaisia ennakoivia tukia tai apua. Kyse on mielestäni melko voimakkaasta päätöksestä, kun nyt ei ole juurikaan epävarmuutta siitä, millaisiksi nämä maatalousmarkkinoiden hinnat muuttuvat, niin silloin täytyisi enemmän toimia markkinoilla, jotta voidaan jollakin tavalla turvata tuloja ja vakauttaa hintoja. Ja silloin pitäisi erityisesti keskittyä tällaisiin ennakoiviin apuvälineisiin tai tukivälineisiin, jotta maanviljelijöille tietyt tulot voidaan turvata. Pitää olla innovatiivisia rahoitusvälineitä. Ja tämän olen kertonut myös komission jäsen Hoganille. Hyvin vähän on viitattu tässä siihen, miten Euroopan investointipankki voisi olla mukana tässä. Sitä ei mainita ollenkaan tässä mietinnössä. Ehkä EIPn e roolia voitaisiin vahvistaa myös tällä alalla. Se voisi luoda sellaisia rahoitus- tai sellaisia tukivälineitä, joilla voitaisiin lieventää hintojen epävakauden vaikutuksia, ja se lukeutuisi tällaisiin ennakoiviin tukitoimiin. Ensi viikolla me käsittelemme tätä ja sitten löydämme varmasti yhteisiä ratkaisuja näihin asioihin. że wiele czynników wpływa na zmienność cen? Niin, miten tämä sitten vaikuttaa hinnoitteluun? Ongelmahan on se, että meidän täytyisi nyt sopia jostain, koska tässä on, on paljon osioita, jotka kaikki vaikuttavat omalta osis, osaltaan. Ja olen samaa mieltä, ymmärrän teidän näkemyksenne, että meidän täytyy saada avoimuutta. Edustaja Schreier. Voorzitter, dank u wel. Puheenjohtaja, kiitos. Tämä keskustelu liittyy hyvin pitkälti myös täysiistunnon keskusteluun ja olen kovin tyytyväinen ja katselenkin tässä esittelijäämme ja olen tyytyväinen siihen, mitä tähän on kirjoitettu. Mutta haluaisin tietää, mitä mieltä hän on tästä ehdotuksesta liittyen kilpailuun ja lainsäädäntöön ja puitteisiin koska EPP-nähän me pyydämme, että pohjana pitäisi olla lainsäädäntöä. Miksi minä sanon tämän? Siksi, että kun on ollut kysymys näistä hinnoista ja kaikista muista asioista, joista on puhuttu Alankomaiden parlamentissa, niin kaikki kaatui siihen, että pohjalla ei ole lainsäädäntöä. Puhua voi mitä haluaa, mutta loppujen lopuksi maanviljelijänä ei saa mitään. Ja maanviljelijä haluaa kuitenkin loppujen lopuksi vain ja ainoastaan reilun hinnan työlleen. Toisekseen äh, tuottajajärjestöt. Sehän liittyy myös osuuskunnat ja kysymys äh, on myös äh, johtajien vallasta. Ja ajatelkaa se, mitä voittoja on tehty. Yksi osa tai itse kaksi kolmasosaa voitosta menee näille jalostajille ja vain yksi kolmasosa menee maanviljelijälle. Sen vuoksi meidän täytyy huolehtia siitä, että maanviljelijä saa myös oikeudenmukaisen osuuden. Sitten lopuksi haluaisin vielä toistaa jälleen kerran. Venäjän boikotti, se on poliittinen boikotti. Komissio ei ole päässyt tässä eteenpäin, eikö meidän pitäisi nyt tehdä enemmän työtä sen eteen, että jäsenvaltiota voisivat omien sopimustensa ja vientilisenssien kautta löytää tähän jonkinlaisen ratkaisun. Sitä kautta voisimme saada aikaan paljon. Pan poseł Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Merci, president. La réforme... Kiitoksia puheenjohtaja. YMPn uudistus. Tämä on tärkeä Ranskassa, kun ajatellaan pitkän aikavälin tilannetta markkinoilla. Ajatellaan tässä nyt vaikka maanviljelijöiden velkaantumista ja myös konkursseja, samoin elintarvike riippuvuutta ja vientikysymyksiä. Meidän täytyy uudelleen lokalisoida tuotantomme, rajoittaa tuontia. No tämä on jo vaikea. Ja minä kyllä epäilen, miten tämä voi toimia. Minä olin äimistynyt kollega Delain ehdotuksesta. Olin hyvin yllättynyt nähdessäni tekstin, jossa valitetaan YMPn heikentäviä vaikutuksia. Mutta ei ole kuitenkin tukenut EUn YMP-politiikkaa ja myös naftaa ja kaikkia muita kansainvälisiä järjestelyjä, joilla halutaan vapauttaa maatalouskauppaa. Madame de Lai on tukenut myös kansainvälisiä sopimuksia esimerkiksi Uuden-Seelannin kanssa neuvottelut on avattu ja tämä saattaa vielä enemmän heikentää meidän maitotuotantosektorin tuottajien tilannetta hintojen epävakaisuus. No, jos te ette halua tätä epävakaisuutta, oikein hyvä, mutta tässä täytyy tehdä vielä enemmän. Meidän täytyy lähteä pois tästä spekulaation tieltä ja meidän täytyy myös taata minimihinnat tuottajille. Kiitos sitten. Kiitos minun vuoroni nyt. Niin, hintojen vapauttaminen maatalousalalla näiden 30 viimeisen vuosikymmenen aikana on johtanut tähän kamalaan maataloustuotannon tilanteeseen. Tällainen spekulatiivi keinottelu vie yleensä hintojen nousuun tai hintojen laskuun. Ja nyt tässä on tällä viikolla julkaistu raaka-aineita koskeva raportti ja nyt huomaan, että esittää esittelijä todella puhuu siitä, miten nämä raaka-aineiden alhaiset hinnat voisivat pysyä tällaisina ainakin kymmenen vuotta. Eli tässä, tämä ei ole mikään ohimenevä kriisi, vaan tämä on tällainen noususuhdanteen loppuvaihe. Eli tämä teidän mietintönne on ihan yhtä tyhjää täynnä kuin maanviljelijöiden tilit. Jotkut vieläkin hyödyntävät tätä kriisiä saadakseen yhä enemmän ja enemmän rahaa. Eli jos sopii, niin me voisimme, arvoisa puheenjohtaja, kirjoittaa aivan toisen mietinnön, jossa todella esitetään työkaluja ja konkreettisia ehdotuksia. Kiitos. Pan poseł Andriu, ale już nie polemizujcie między sobą. No ei nyt lähdetä tässä polemisoimaan tätä keskustelua. Ähm, er- Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kysymys erittäin tärkeästä aiheesta. Monen otteeseen tämä on sanottukin. Robotilla ei omassa esittelyssään, kun on puhuttu maataloudesta. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hänen tekemästänsä työstä ja siitä työmetodista, jota hän on käyttänyt. Tässä on useampaan kertaan voitu tavata asian osalta ja, ja tässä täytyy todellakin tehdä yhteistyötä. Ja kun teemme näitä tarkistuksia, niin tavoitteena on vielä parantaa tätä äh, perustekstiä, lähtötekstiä näiden asioiden osalta, jotka ovat tärkeitä tämänhetkisessä YMPssä ja myös tulevassa uudistuksessa. Kaksi yleistä huomiota. Minusta vaikuttaa siltä, että teidän kantanne osittain vastaa maanviljelijöiden tämänhetkisen heikon asemaan kansainvälisillä markkinoilla. Meillä on muunkinlaisia markkinoita. Meillä on eurooppalaiset markkinat. Meidän täytyy siellä toimia. Meillä on kansalliset markkinat ja samoin paikalliset markkinat. Ja sielläkin on myös hintojen osalta epävakautta. Tämä ilmiö tunnetaan sielläkin. Me tarvitsemme välineitä, joilla voidaan torjua tätä epävakautta, joka ei ole pelkästään siis kansainvälistä. Ja Tähän tarvitaan paljon enemmän kuin mitä mietinnössä on nyt esitelty. Meidän täytyy vielä keskustella tästä. Meidän täytyy löytää yhdessä toimia, kun ajatellaan nyt tätä epävakautta maa taloudessa, joka on erittäin tärkeä kokonaistalouden kannalta. Ja sitten kun ajatellaan epävakauden torjumista, niin ajatellaan tässä yksityistä sääntelyä Minun mielestäni hintojen vakauden ratkaisu löytyy myös tällaisesta sekajärjestelmästä ja sisäisistä säännöistä. Meidän täytyy ottaa kaikki tämä huomioon nyt, kun ajatellaan eritoteen maitosektorin tilannetta ja kriisiä siellä. Ja jotkut kilpailijoistamme, jos nyt näin sanotaan, muualla maailmankolkissa, me tässä tärkeässä asemassa on tietysti julkinen maatalouspolitiikka. Meidän ei pidä pelkästään tyytyä tässä markkinakysymyksiin ja markkinoiden sääntelyyn. Sitten näistä ehdotuksista kolmen, kolmesta ehdotusluokasta – ajatellut esittää yksityistä säätelyä ehdottomasti, mutta palaa vielä maitosektoriin. Missä määrin tämä lähestymistapa on nyt? Se ei ole oikein riittävä. Tuottajajärjestöillä eurooppalaisella tasolla on vaikea panna täytäntöön artikla 122 yhteistä markkinajärjestelyistä. Me tunnemme kyllä tämän tilanteen ja valitettavasti tämä ei ole pelkästään suhte- suhdateisiin liittyvä, vaan rakenteellinen. Meillä täytyy olla näitä yhteisiä rahastoja. Nämä ovat ihan myönteisiä asioita, mutta eivät kaikkialla tehokkaita ja jos, joskus niitä ei ole ollenkaan olemassa, eritoten joillakin sektoreilla. Eritoten ajatellut viinin viljelysektoria. Ja on tuotteita, jotka eivät saa näitä varoja käyttöönsä, joten me olemme tehneet tarkistuksia, joilla voitaisiin hieman parantaa ja vastata tähän, tähän suuren ongelmaan, joka liittyy epävakauteen. Niin, olit niin innostunut, että en voinut tätä keskeyttää. Erans Garcia, ole hyvä. Niin, kiitoksia. Kun ajatellaan markkinajärjestelyjen asteittaista vähentämistä, niin niillä vastataan niihin siihen tilanteeseen, joka Euroopan maataloussektorilla nyt on. Tässä 2003 vuodesta lähtien on jo kärsitty ja silläkin on omat vaikutuksensa siihen, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ajatellaan nyt Euroopan yhteisön politiikan, ö, politiikkaa. Se on Yhdysvaltojen Farm Billin ö, kanssa vastakkainasettelussa. asettelussa. Ja minä olen kyllä näistä kolmesta toimenpideluokasta yhtä mieltä Rovatella EIN kanssa, kun ajatellaan esimerkiksi näitä ö, vakuuksia. Meidän kenties kannattaisi nyt ruveta pohtimaan tätä riskien hallintajärjestelmää, kun ajatellaan yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta. Mutta ajatellaan nyt vaikka omaa maata, niin Espanjassa meillä on jo hyvät vakuusjärjestelmät. Kaikki se, mitä nyt vielä lisätään, niin sen täytyy olla yhteen sopiva niiden järjestelmien kautta, kanssa, jotka toimivat hyvin tämän het- tällä hetkellä jäsenvaltioissa. Ja sitten yhteistyö tuota, tuottajajärjestöjen kanssa tämä on ehdottoman tärkeää, mitä kaikista parhaiten tässä täytyy päästä eteenpäin näiden ensimmäisten ketjun osien. Ja tuotantojärjestöistä sanoisin vielä, että meidän täytyy antaa pontta nyt tässä sopimussuhteille ja hyödyntää sitä mallia, joka meillä on ja joka on tuotu jo tässä mietinnössä elintarvikeketjusta, niin että on näitä sopimussuhteita kaikissa elintarvikeketjuvaiheissa, ei pelkästään ensimmäisissä. Ja tällä tavalla ei sitten väärinkäytetä myöskään kriittisiä hintakysymyksiä. Sitten avoimuus, aivan Rovotella, ei tämä on aivan totta. Ja kun mietitään nyt maidon hintakysymystä ja sen kokemuksia, tämä voitaisiin heijastaa myös muihinkin sektoreihin. Ajatellaan vaikka naudanlihaa tai myös hevisektoria. On erittäin tärkeää, että me tiedämme, mistä hinnoissa on kysymys, mutta meidän ei pidä tuntea pelkästään hintoja, vaan meidän täytyy tietää vielä jotain enemmänkin. Jos meillä olisi tällainen varhaisen varoituksen järjestelmä, joka varoittaisi siitä, kun on näkyvissä suuria hintavaihteluja, heilahteluja, niin silloin voimme reagoida myös aikaisemmin. Näin ollen minä tuen Rovadelain kantaa ja haluan vielä tätä täydentää sitten myöhemmin tarkistusten kautta. Kiitos. Kiitos. Tämähän on ihan tuttua informaatiota itse asiassa ympäri koko maailman. Ja komissionhan täytyy tarkastella kokonaisuutta ja toimia varhaisessa vaiheessa. Se tulee halvemmaksi ja se on tehokkaampaa. Se, että reagoidaan näin nopeasti heti, kun on saatu informaatiota. Edustaja Tarabella, olkaa hyvä. Oui, Niin, pahoittelen puheenjohtaja. Teillä varmaan nyt on sellainen ajatus, että tästä joku polemiikki tulee, kun on suuri, mutta en ole ranskalainen, vaan puhun tietysti omasta kansallisesta näkökulmastani. Deloe, hän on kutsunut näitä asiantuntijoita tänne parlamenttiin. Puhuttiin herra Salmasta, mutta ei hän nyt todellakaan tätä hintojen epävakausongelmaa ratkaise. Hän, hän on ääriliberalisti joten hän käyttää toki tämän tilanteen ajakseen omaa näkökulmaansa. Eli tämä on hyvin dramaattista, jos hän on tuo asiantuntija. Ja maatalousvaliokunnassa oli myöskin eräs asiantuntija viime viikolla, ja se oli ihan sama. Siellä todella puolustettiin TTIP-sopimusta ja kyse ei tässä nyt ole todellakaan ollut mistään maanviljelijöiden suojelijoista tai maa, eurooppalaisen maatalouden puolustamisesta, vaan ihan jostain muusta. No toki tämä on oma-aloite mietintö, mutta se tarkoittaa, että halutaan myös tiety, tietyllä implisiittisellä tavalla myös äh, puuttua jotenkin hintoihin, joita tällä hetkellä harjoitetaan. Ja tässä Delae toteaa, että hän ei aio puuttua millään tavalla siihen, että hinnat ovat niin alhaisia, mutta sehän on silloin huono asia maanviljelijöiden kannalta. Silloin on parempi olla tekemättä edes yhtään mietintöä, jos siinä ei kerran puututa näihin asioihin. Ja sitten kolmas asia Tämä kohta yksi mietinnössä on varmaankin ihan Salman peruja. Hän on varmaan antanut inspiraatiota tähän, mutta ei tämä ole mikään normi. Emme me voi todellakaan tyytyä siihen, että hinnat ovat näin epävakaita liberaalin ajattelutavan vuoksi asialle täytyy tehdä jotain. Meidän täytyy suojella maanviljelijöitä. Me olemme siitä varmasti kaikki samaa mieltä. On hyvä, että te myös mainitsette sen tässä. Sitten tämä tällainen järjestäytyminen ja muu. Se ei riitä. Se on nähty jo tässä vaiheessa tässä yritetään nyt lisäämään maanviljelijöiden painoarvoa verrattuna neuvottelukumppaneihin, näin te toteatte. Sitten kriisinhallintavälineet. Tämä on vain yksi osa ratkaisusta. Ratkaisu koostuu useista eri osasista ja sitä pitäisi käsitellä vähän enemmän. Ja sitten tämä hintaseurantakeskus. No, <laughs> olen pahoillani, mutta seurantakeskus vain seuraa. Ei me, meidän tarvitse hintoja seurata. Me tiedämme jo, että millaisia ne hinnat ovat. Ja haluaisin, että kerrotaan kaikille esit, varjoesittelijöille ja esittelijöille ja kaikille muille, jotka täällä ovat, niin meidän täytyy tehdä tästä sellainen mietintö, jossa myös annetaan jotakin ratkaisuja. Meidän täytyy yhdessä löytää ne ratkaisut ja tässä vaiheessa tämä mietintöluonnos, joka perustuu sellaisten asiantuntijoiden sanomisiin, joiden ähm, neutraaliuden, riippumattomuuden ja ajatukset täysin kyseenalaistan – niin tässä vaiheessa tähän täytyy kyllä kompromissitarkistuksia ja tarkistuksia esittää. Proponuja. Kiitokset tästä. Ehdotatte, että tai ehdotan oikeastaan, että me voisimme kerääntyä vaikka kahvikupposen äärelle ja kerätä nämä kaikki ajatukset yhteen. Edustaja Aguilera, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, käsittelemme sellaista mietintöä, johon kollegat aikaisemmin ovatkin jo viitanneet, että siinä on paljon yhteneväisyyttä sen mietinnön kanssa, josta tällä hetkellä keskustellaan täysistunnossa ja jossa me emme voi olla läsnä, koska olemme täällä valiokunnan kokouksessa. Eli tämä elintarvikeketju mietintö. No, tässä on muutamia mielenkiintoisia ehdotuksia, mutta olen yhtä mieltä kollega Tarabellan kanssa siitä, että tämä ei vastaa tarpeita. Hintojen epävakaus maanviljelijöiden näkökulmasta on olemassa, koska kaikki ne mekanismit, joita on käytetty, siis ajatellen koko julkista sektoria, tämä on ollut maanviljelijöiden turvaverkko ja se on kaikki nämä on poistettu ja näin maanviljelijät ovat jääneet ikään kuin yksin tässä. Ja tällaisessa tilanteessa minä en oikein usko yksityiseen sääntelyyn, siis hyvin käytänteisiin ja niin edelleen. Kyllähän tämä on hyvä, jos tahtoa riittää, mutta tämä ei, tällä ei saavuteta tavoitteita. tavoitteita. Ja minä toivoisin, että mietinnössäni näkäi, nähtä, nähtäisin enemmän sitä, minne pitäisi mennä nytten. Ja tässä viimeisimmässä YMPn uudistuksessa ei ole markkinamekanismeihin haluttu tarttua. Ja tämä on yksi ö, tärkeimmistä vaikeuksista, jota sektor, joka sektorilla on. Ja tämän takia tulee näitä hintojen heilahteluja. Ja sellainen markkina, sellaiset markkinat, jotka eivät toimi, ne romahtavat. Ja monet maanviljelijät menevät tässä mukana. Ja näin ollen meidän täytyy todellakin myös viitata tässä kolmansien maiden tuottajien epäreiluun kilpailuun. Tämä vaikuttaa myös sisämarkkinoilla. Minä todellakin uskon, että teidän eh, mietintönne tuo esille erään osan Euroopan maatalouden vaikeuksista, mutta tätä pitäisi vahvistaa muutamalla tarkistuksella niin, että se todellakin vastaisi jo maanviljelijöidemmekin vaatimuksia, koska tämä, tämän sektori on, sektorin tilanne on erittäin vakava. Kiitos. No, minusta näyttää nyt siltä, että kes keskustelu on niin vilkas kuin mielenkiintoinenkin ja se osoittaa, kuinka tärkeää on luoda mietintö, jossa todella huomioidaan todellinen tilanne. Ja mielestäni on myös hyvin tärkeää korostaa, niin kuin monet muutkin tässä ovat sanoneet, on tärkeää huomioida se, että hintajen epävakaus on niin järjestelmällistä ja vakavaa että siihen on todella, todella puututtava. Ja nyt tällä hetkellä on, nyt on tullut se hetki, kun tarvitaan todellisia työkaluja, jotta voidaan puuttua siihen, koska tämä on näin rakenteellista ja järjestelmistä. Ja pitäisi jotenkin luoda sellainen järjestelmä, joka takaa tietyn hintavakauden maanviljelijöillemme, mutta useinhan reagoidaan liian myöhään ja näin ollen sitten monia maatalousyrityksiä, erityisesti niitä kaikkein heikoimpia, joudutaan sulkemaan. Ja komission pitäisi luoda yksinkertaisia mekanismeja. Me puhumme aina yksinkertaistamisesta ja usein sitten unohdamme kertoa komissiolle, että yksinkertaistaminen on oltava aina ajatuksissamme. Ja myös tällaisen kauppavaihdon on oltava vähän joustavampaa. Me olemme nähneet, kuinka suuria puutteita on ollut näissä kaikissa säädöksissä, kun ei mitään suojalausekkeita ole kansainvälisiin sopimuksiin saatu. Ja nyt hintojen epävakaus on tässä tuotava etusijalle näinä kriisin aikoina. Ja myös on nuoria, jotka erilaisella johtamistyylillä tulevat mukaan markkinoille ja haluavat investoida, mutta sitten suurten elintarviketoimijoiden ja supermarkettien edessä he ovat melko vai, voimattomia. Ja tähän asti ei ole meidän toimillamme ollut vaikutusta. Nyt tarvitaan vähän parempaa lainanantojärjestelmää maatalousmarkkinoille, koska muuten tämä kriisi jatkuu entistäkin rakenteellisempana. Kiitos. Kostinger. Kostinger. Vielen Dank, Herr Kiitos äh, puheenjohtaja. Täällä on sanottu jo paljon. Ja haluaisin kiittää kollega Angelique Lainea vielä tästä mietinnöstä ja minusta tässä on mukana jo paljon asioita, jotka ovat oikein suuntaisia ja niitä me varmasti tuemme. Minusta on myös hyvä ja oikein, että Euroopan investointipankin välineitä katsottaisiin myös hieman tarkemmin koska ehkäpä me löytäisimme sieltä mahdollisuuksia myös maataloudelle, että saisimme sieltä rahoja. Sehän on käytössä kaikille muille sektoreille. Ei maataloutta ole tästä suljettu ulos, joten meidänkin pitäisi olla hieman innovatiivisempia ja miettiä, millä tavalla voisimme käyttää erilaisia välineitä ja rahoitusvälineitä esimerkiksi investointipankista. Yleisesti ottaen minusta meidän pitäisi olla hyvin kunnianhimoisia tässä mietinnössä, koska kaikki, mikä liittyy täytäntöönpanoon, niin se on, ne ovat usein komission jäljiltä vain pieniä kompromisseja. Joten meidän täytyisi nyt lähteä vahvasti liikkeelle ja olla rohkeita. Ehdottaisin myös, että innovaatioiden alalla katselisimme hieman tarkemmin myös sitä, että tukisimme innovaatioita ja myös luovuus on asia, joka on suuri osa taloutta, joten meidän pitäisi nimenomaan maatalouden alalla katsoa, millä tavalla me saisimme esimerkiksi maatalouden startuppeja käynnistettyä ja uusia aloja, joita voisimme tavallaan yhdistää ja millä tavalla ne voisivat olla suuri mahdollisuus maatalousmarkkinoille. Me olemme olleet aivan liian vanhakantaisia ajattelussamme ja miettineet liian kaavamaisesti. Esi- Esimerkiksi juuri startupit voisivat olla tällainen äh, hyvä idea. Sitä pitäisi tässä valottaa hieman vahvemmin. Ja sen lisäksi meidän pitäisi myös keskittyä nuoriin maanviljelijöihin ja yrittää antaa heille näkökulma. Se on se avain, jolla me kykenemme tätä politiikkaa toteuttamaan jatkossakin. So Hanslink. Hanslink.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 Niin minusta tässä ei mennä tarpeeksi pitkälle ajatellen varsinkin tämänpäiväistä kriisiä, niin nämä kuvailut toimenpiteet eh, eivät riitä. Mehän jo maitomietinnössä puhuimme kilpailukyvystä ja totesimme silloin, että olemassa oleva kilpailulainsäädäntö ei riitä tässä muodossa. Eli meillä pitäisi olla hieman eh, toisinkinlaisia näkökantoja kuin suuret eh, osuuskuntameijerit tai maitotilat. Eli pitäisi olla muita mahdollisuuksia, koska tällä hetkellä esimerkiksi on yksi suuri meijeri ja silloin maanviljelijä itse voi päättää, mihin hän maitonsa antaa. Eli siis täytyy muuttaa tässä hieman kilpailulainsäädäntöä. Meidän täytyy saada asettaa tuottajat myös oikeudellisesti eri asemaan kuin nykyisin. Minusta tämä mietintö on hyvin konsensushakuinen Toki me haluamme sellaisen, äh, haluamme edistää vuoropuhelun ilmapiiriä, sanotte. No mutta tällainen vuoropuhelun ilmapiiri ei riitä. Nyt on kysymys olemassaolosta. Kysymys on siitä, että äh, meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Minun mielestäni tämä on liian heikko tämä mietintö nykytilannetta ajatellen. Tuottajien täytyy saada oikeudellisesti eri asema. Sitten te puhutte hyvin paljon siitä, millä tavalla YMPtä kehitellään eteenpäin. Mutta eh, meidän pitäisi miettiä, olemmeko lähteneet oikeaan suuntaan ylipäätään, kun me lopetimme eh, markkina-asetukset ja seuraava kriisi iskee todennäköisesti sokerimarkkinoille. Siinä, siellä myös on lopetettu. Ja eh, liberalisointi oli varmasti ihan oikea, mutta meidän täytyy kuitenkin miettiä tässä mietinnössä, mihin suuntaan olemme YMPssä menemässä. Ja sitten nämä välineet riskin hallintaan. No, onhan se aina hienoa, rahastot ja molemminpuolisuus. No, mutta kuka tämän kaksipuolisen rahoituksen sitten rahoittaa? Esimerkiksi kohdassa 17 meidän täytyisi huolehtia myös siitä, että, että investoinnin dynamiikka ei kärsi. Miksi meidän pitäisi nyt huolehtia ensinnäkin vain niistä, jotka ovat investoineet? Tämä on markkinoiden suuri yhtenäinen ongelma. Joten minusta teidän täytyisi nyt äh, lisätä tänne hieman äh, asioita, ja selvittää, mitä te oikeasti haluatte. Sitten vakuutukset, no sitä voi vakuuttaa itsensä lumimyrskyä ja rakeita vastaan, mutta ei Putinia vastaan. Eli ei tätä nyt pidä, tätä vakuutusta pitää sellaisena välineenä, jolla voidaan hoitaa kaikki ongelmat. Ja sitten lopuksi vielä tämä on sanottu usean kertaan, markkinoiden valvominen, onhan se ihan hienoa. Ja maanviljelijät tarvitsevat sellaisia markkinavälineitä ja mekanismeja, joilla voidaan puuttua markkinoiden vääristymiin, eikä vain valvoa niitä tai tarkastella niitä. Eli kyllä tässä nyt pitäisi tehdä hieman nyt, tiukentaa tätä hieman, jos me haluamme, että tämä johtaa mihinkään tämä mietintö. Kiitokset sitten seuraava. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au spus foarte multe în această seară legate. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänä iltana on jo paljon sanottukin keskustelun alla olevasta aiheesta. Tästä on keskusteltu jo tämän valiokunnan alkuajoista lähtien. No, paljon täytyy vielä puhua siitä, mitä meidän täytyy tehdä niin, että voimme torjua hintojen epävakautta. Romaniassa olen nähnyt maanviljelijöitä, jotka eivät voi myydä tuotteitansa oikean hintaan. No mitä tässä nyt pitäisi tehdä? Suurin ongelma on markkinoiden puute. Siellä nämä ongelmat voitaisiin ratkaista. Valitettavasti joskus on vähän hetken epätoivossa toimittu ikään kuin sammuteltu äkkinäisiä paloja ja meidän täytyisi pitemminkin pitkällä aikavälillä katsoa tätä ongelmaa ja meidän täytyy jollakin tavalla vähentää näitä kriisitilanteita. Erittäin tärkeää on tässä korostaa sitä, että vahvistetaan maanviljelijöiden mahdollisuuksia toimia yhdessä ja luoda tällaisia tuottajajärjestöjä, tuottajayhteisöjä. Olen vierailut monilla ranskalaisilla ja belgialaisilla tiloilla ja siellä viljelijöitä on rohkaistu omat jalostuskapasiteettinsa kehittämään niin, että he eivät olisi riippuvaisia ulkoisista jalostamoista. Ja niin pitkään kun ei päästä tässä tuottajien ja jalostajien välisestä linkistä eroon, niin me emme voi torjua hintojen epävakautta. Meidän täytyy puhua tasapainoisesta kulurakenteesta, oli tuote mikä tahansa. Ja kun ajatellaan myös tuotteen myyntihintaa, vain siinä vaiheessa me pystymme löytämään jonkinlaisen ratkaisun, jolla torjua hintojen epävakautta. Ja sitten seuraava puhuja. Allora, grazie, signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. On todella selvää, että maanviljelijöiden kannalta hintojen epävakaus on ollut jo noin kymmenen vuotta suurin riski sille, että jatkuuko vai eikö maataloustoiminta Venäjällä. Myös Venäjän asetetut pakotteet ovat vaikuttaneet todella pahasti ja tämä on lisännyt epävarmuutta alalla edelleen ja meillä ei ole kunnollista, kunnollista strategiaa ja YMP on melko hukassa tässä. Meillä on ollut kuuleminen eh, Brysselissä pari viikkoa sitten ja silloinkin valittelin tätä tilannetta ja puhuttiin siitä, että tuloksia saataisiin aikaiseksi vasta 2020, mutta emme voi enää odottaa. Maanviljelijämme eivät voi enää odottaa. Nyt ennen kuin tämä kriisi karkaa todella käsistä, niin meidän täytyy tehdä jotain, ottaa käyttöön kriisinhallintavälineitä, joilla puututaan hintojen epävakeuteen ja toteutetaan toimenpiteitä kaikissa jäsenvaltioissa niin, että myös lisätään avoimuutta maanviljelijöiden ja kuluttajien kannalta. Mutta kun puhutaan EUn varoista, niin myös joissakin jäsenvaltioissa pitäisi tehostaa varojen käytön valvontaa, koska siellä on paljon petoksia ja monet rikollisjärjestöt, kuten Italian mafia, valitettavasti on saanut käsiinsä todella suuren osan julkisista varoista ja rahat eivät ole päätyneet niille maanviljelijöille, jotka kuitenkin rahaa eniten tarvitsivat. Ja EU on ollut liian löysäkätinen valvonnan alalla. Kiitos. Bardzo proszę, panie pośle Des. Bardzo proszę. Seuraava puhuja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe die Diskussion sehr interessiert mitverfolgt und danke. Olen seurannut mielenkiinnolla tätä keskustelua ja tätä mietintöä. Me voimme kaikki nyt sitä työstää ja tuoda siihen lisäehdotuksia. Tämä on erittäin hyvä perusta ja pohja, jolle voimme rakentaa edelleen. Olen ähm, niin hieman samanlainen kuin äh, Nicholson. Äh, EUhan ei halua jäädä enää, äh, tai Iso-Britannia ei halua jäädä EUhun, toivon mukaan se kuitenkin näin päättää. Mutta joka tapauksessa me olemme keskustelleet aikoinaan näistä kiinteistä hinnoista ja koko järjestelmä ei ollut rahoitettavissa. Meillä oli miljoona tonnia maitojauhetta rasvatonta että varastossa ja toinen tonni voita ja se, ei, se ei ollut mahdollista. Eli me tarvitsemme koko joukon erilaisia toimenpiteitä, joilla voimme päästä eteenpäin. Täällä on puhuttu myös kauppaketjujen vallasta. Tässä meidän pitää tehdä jotain. Se, mitä minulle maitoyrityksen johtaja kertoi, on aivan uskomatonta. Kuusi viikkoa yksi tuote oli kaksi, 92 senttua, senttiä. Sitten oli sovittu kauppaketjujen kesken 92 senttiä. Se oli tämmöinen juusto. Kuusi viikkoa tämän päätöksen ja sopimuksen jälkeen, että me siirrymme 98-80 ja eh, kauppaketjut ovat niin dominoivia ja niin eh, voimakkaita, että maanviljelijät eivät voi tehdä mitään, he eivät voi enää neuvotella. Toinen esimerkki. Eh, Saksassa oli kaksi tarjoajaa, tietyn juustolajin tarjoajaa ja hinta oli ok ja homma toimi, mutta sitten tuli kolmas toimija, joka toi 800 tonnia tätä samaa tuotetta markkinoille ja koko hinta murentui. Eli kaksi koko Saksalle on jo kuitenkin aika, aika keskittynyttä, mutta tämä kolmas rikkoi markkinat. Eli meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jossa kauppaketjujen valtaa pienennetään, koska muuten nämä katastrofit vain jatkuvat. Me tarvitsemme myös toimenpiteitä kansalliseen vero-oikeuteen esimerkiksi kun olen tavannut maanviljelijöitä, nuoria maanviljelijä, kaksi vuotta sitten meillä oli hyvä tulos ja sen perusteella lasketaan nyt verotus ja nyt kun on huono vuosi, me joudumme maksamaan verot. Eli täytyisi saada tällaisia pitempiä maksumahdollisuuksia. Ja meidän täytyisi näitä pienempiäkin yrityksiä tukea. Ne rahat, joita meillä on käytettävissä, niin meidän täytyisi panostaa ne maaseudun ja maatalouden tavallaan sosiaalipolitiikkaan. Tästä pitää keskustella. Voisiko olla jokin prosenttiosuus maatalousrahoista, joka käytettäisiin sosiaalipolitiikkaan, koska tämä tulisi ihmisille hyödyksi ja eduksi saman tien – Tästä puhuttiin aikoinaan ennen laajentumista jo. Sen lisäksi jäsenvaltioissa on paljon epäoikeudenmukaisuuksia. Herr Dorfman nyt ei ole enää täällä, mutta Herbert Dorfman Etelä-Tirolissa eh, ensimmäisen pilarin maanviljelijät siellä saivat 60 eh, euroa ja toiset 600 euroa. Ei, emme voi tällä tavalla hoitaa hommia. Ja kollega Andre, Ranskassa on tilanne ihan sama maanviljelijät äh, saavat hyvin eri tavalla tukea riippuen siitä, kuinka isoja ne ovat ja missä ne sijaitsevat. Kaikkein eniten myyty kirja Saksassa on, äh, se on nimeltään Miten ravitsen itseään vegaanina. Saksassa on jo miljoona vegaania. Ja sanon tämän ihan selvästi. Jos 100 prosenttia kansasta Euroopassa ovat vegaaneja, silloin me emme tarvitse enää keskustella tästä, koska emme tarvitse emme maitotiloja, emme lihatiloja, emme siipikarjatiloja. Eikä myöskään peltoalaa ole tarpeeksi, enkä minun käsittääkseni ainakaan vegaanit sitä ruohoa syö. Myślę, że to wszystko chyba musisz opisać w jakiejś książce. Pan poseł Flanagan. No, kirjoitapa kuule kirja tästä. Seuraavaksi edustaja Flanagan. When you uh, come in here at first and you kun tänne tulee ja kuulee maanviljelyksen kriisistä ja kuulee näitä argumentteja, sitten lähtee ja ajattelee, että näitä Äh, ja palaa takaisin tänne ja taas kuulee tasan tarkkaan samat argumentit ja sitten palaa takaisin ja tulee äh, ja kuuntelee samat asiat, niin mietipä, että milloin tässä ryhdytään toimimaan. Täällähän sanottiin, että ollaan yhtä mieltä siitä, että tässä pitäisi tehdä jotain esimerkiksi supermarkettien koon suhteen ja sitten Niin, tässähän on satoja kertoja samat asiat toistettu ne vuosien aikana ja tätä tämä jatkuu edelleen. Jo, joten kysymys nyt tässä on, että milloin me oikein teemme jotain esimerkiksi supermarkettiketjujen koolle. Niistähän on tulossa aivan hirviömäisen suuria. Meidän täytyy tehdä jotain täällä. Jos, äh, no, kyllähän me tähän tulemme taas palaamaan, ja minä tiedän jo ulkoa, tunnen ulkoa kaikkien argumentit. Sama, samat asiat aina sanomme, kun täällä kokoonnumme. Voimmeko me nyt äh, tehdä jotain niiden asioiden osalta, joista puhumme? Tässä on paljon hyviä argumentteja, mutta äh, kysymys kuuluu, että kuunnellaanko meitä? Tässä on paljon mielenkiintoisia kohtia. Omassa maassani ainakin ja monissa muissakin jäsenvaltioissa on sellainen tilanne, jossa yksi maanviljelijä voi saada 40 000 euroa vuodessa ja toinen viljelijä siinä naapuritilalla ei saa yhtään mitään. Jos tällainen tilanne jatkuu, niin tästä tulee kyllä sota. Yksi saa kaikkea, toinen ei saa mitään. Ja näillä tuillahan autetaan maanviljelijöitä selviämään. Jos yksi saa enemmän kuin toinen, niin kyllä tämä aiheuttaa ongelmia. Kyllähän täällä tämä on miljoona kertaa jo sanottu. Minä en täällä ole enää kahden vuoden ähm, jälkeen. Jotkut ovat olleet täällä jo miljoona vuotta ja he ovat varmasti kuulleet kaikki nämä argumentit jo aikaisemmin. Tak, bardzo dziękujemy. Równowaga jest rzeczą rzeczywiście zasadniczą w tym wszystkim. Pan poseł Jara. No niin, tämä oli ihan täysin perusteltu kommentti. Edustaja Jaar. Vielen Dank. Also ich gehöre zu denen, dass ich auf die... Kiitos. Esittelee Delaire ihan oikein sanoi. Äh, on hyvä, että saimme aikaan tällaisen hyvin hedelmällisen keskustelun ja tässä vaaditaan kaikkia mahdollisia ideoita ja minä kirjoitin tässä nyt äh, ihan muistiin sen, mitä Des äh, tässä toi esiin ja tämä vanha, äh, vanhan, vanhojen sääntöjen aika ei sekä mikään paratiisi ollut. Ja myös muistan sosialismin ajoilta nämä kiinteät hinnat, eivät nekään nyt oikein toimineet. Eli saatiin aikaan kiinteät hinnat, mutta koko järjestelmä meni konkurssiin, eli ei sekään nyt ihan hoitunut kunnolla. Eli jos tässä on kysymys markkinataloudesta, siinä on kuitenkin erilaisia epätasapainoja. Maatalous on jätetty maanviljelijöiden ähm, käsiin, mutta heille ei ole annettu kunnollisia välineitä siihen. Tällä hetkellä kaikki puhuu maanviljelystä vastaan ja maanviljelijöitä vastaan. Sen takia on hienoa, että vaaditaan uusia välineitä ja ja täytyy myös muistaa, että yhteinen maatalouspolitiikka ei ole oikeudenmukaista. Tässä ei ole kysymys vain suurista ja pienistä, vaan välillä on kysymys myös oikealta ja vasemmalta. Eli me sanomme aina, että kun emme pysty selittämään maatalouspolitiikkaa, niin sanomme, että se on kasvanut niin valtavasti. Mutta kyllähän maanviljelijöillä on aina omakin vastuu. Ja se, mitä Albert Testessä kuvaili, se nyt huolestuttaa minua kaikkein eniten, koska tässä on valtava epätasapaino tuottajan ja supermarketketjujen välillä. Dziękuję. Prosimy komisję, przedstawiciel komisji, pan Landero, bardzo proszę. Sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair, for giving... Kiitos puheenjohtaja siitä, että annoitte puheenvuoron myös Euroopan komissiolle. Suurella kiinnostuksella olemme kuunnelleet tätä keskustelua. Kiitokset myös mielenkiintoisesta mietinnöstä. Me seuraamme tätä mietintöä ja aihetta tiiviisti, koska aihe on tällä hetkellä erityisen tärkeä. Kyse on maatalouden hintojen noususta, laskusta. Ja me pyrimme löytämään työkaluja kriisinhallintaa varten ja kiireellisiä toimenpiteitä, jotka menevät tämän kriisin ulkopuolelle. Eli haluamme käydä rakennet, jäsenneltyä vuoropuhelua, jotta voimme auttaa tätä valiokuntaa työssään. Mietintö sanoi, että on jo olemassa YMPssä välineitä, joita ei kuitenkaan ole täysin hyödynnetty. Ja ehkäpä niillä olisi voitu jotenkin tähän tilanteeseen puuttua, mutta ne eivät ole olleet kovin suosittuja. Ja sitten vielä avoimuudesta. En missään nimessä aliarvioi avoimuuden roolia. Kyse on tietojen jakamisesta kaikkien toimijoiden välillä ja on toimijoita, joilla ei ole pääsy samoihin kaikkiin mahdollisiin tietoihin. Ja myös täytyy tietää eurooppalaisten maanviljelijöiden päätöksenteko, esimerkiksi osuuskuntien ja muiden päätöksistä, täytyy myös jakaa tietoa. Se on hyvin tärkeää. Tämä koskettaa kaikkia tasoja. 17 17 jäsenvaltiossa on seurantakeskus, jotka ovat toimineet oikein hyvin, ja sitten EU-tasolla on maitomarkkinoiden seurantakeskus myös naudanlihalle, ja maailman taso, Maailmanlaajuinen aloitekin on tehty G20-tasolla tällaisesta seurantakeskuksesta. Kiitos. Merci, monsieur le président. Alors je vais... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minä annan tällaisen kollektiivisen ja kokonaisvaltaisen vastauksen ja yritän olla unohtamatta mitään asioita, koska monia asioita tuotiin tässä esille. Mutta muistuttaisin kollegoille, että tässä mietinnössä ei ole kysymys YMPn uudistuksesta, vaan tavoitteena on nyt puuttua tähän ongelmatiikkaan. E, e, ja kun puhutaan hintojen volatiliteetistä, niin silloin puhutaan siitä kirjosta, joka hinnoissa tulee ja miten usein tämä toistuu kysymys ei ole pelkästään alhaista hinnoista, vaan joskus tämä hintojen epävakaus tarkoittaa myös korkeita hintoja. Joskus komission teksteissä unohtuu se, että tämä laajuus ikään kuin piilottelee sitä, että yleensä hinnat kuitenkin alenevat. Ja tämä on seikka, joka huolestuttaa maanviljelijöitä. Minä muistuttaisin teille, että minä itse olen maanviljelijä. Oma yritykseni on edelleen pystyssä. Joskus sillä on ollut vaikeuksiakin, mutta tässäkin on pystytty ratkaisuja löytymään. Me tarvitsemme välttämättömät olosuhteet, mutta aina nämä eivät ole riittäviä. Ja minä todella toivon, että saan teitä tarkistuksia ja kantoja, koska näistä olosuhteista täytyy tulla ja näistä ehdosta täytyy tulla riittävät niin, että voidaan löytää tiettyjä välineitä, jotka otetaan käyttöön yhteisessä maatalouspolitiikassa. Meidän täytyy myös käyttää mielikuvitustamme ja ehdottaa uusia välineitä. Tämä mietintö on pohjana keskustelulle niin, että jokainen teistä voi sen pohjalta tehdä ehdotuksia. Olen paljon kuullut täällä puhuttavan avoimuudesta ja jakeluketjusta. Tämä on sellainen aihe, johon olen puuttunut kansallisella tasolla, kun minulla oli maatalouspolitiikan vastuu, mutta tämä ei ole aihe, jota me voisimme nyt käsitellä sinällään tässä mietinnössä, mutta tässä täytyy kuitenkin löytää lainsäädäntökehys. Olen aivan yhtä mieltä teidän kanssanne. Me emme voi jättää kehittää maataloutta pelkästään suurten jakeluketjujen käsiin, koska tänä päivänä täytyy todellakin todeta, että suhteet ovat liian epätasapainoisia niin, että voitaisiin ajatella, että julkinen sektori ja lainsäädännön kautta ei puututtaisiin asiaan. Te olette puhuneet avoimuudesta ja herra Tarapella olette kenties pohtoneetkin. Minä olen teidän kanssa aivan samaa mieltä, että se pitää tehdä ei ole riittävää. Jos avoimuutta ei ole, niin silloin me emme pysty tekemään tärkeitä päätöksiä maanviljelijöiden kannalta joko yksilöinä tai kollektiivina. Ja tämä avoimuus, aivan kuten komission edustajakin sanoi, on välttämätöntä jokaisessa, jokaisen vaiheen välillä, mutta samoin kaupallistamisen, markkinoille saattamisen jokaisen vaiheen sisällä. Ja Albertkin tätä jo korosti tässä ja minä olen yhtä mieltä. Tässä mennään nyt sellaiseen aiheeseen, joka on vahvasti YMPn sisällä tuottajajärjestöt, niiden olemassaolo eivät ole riittävä, vaan välttämätön ehto tässä. Olivat ne sitten pieniä tai isoja, niin nämä voivat häiritä markkinoilla, markkinoita, koska heillä ei ole tietoa siitä, mitä muut sektorit tekevät samoilla markkinoilla samaan aikaan. Eli YMP YMPssä täytyy olla sellaisia välineitä, joilla voidaan hallinnoida markkinoita ja löytää ratkaisuja näihin ongelmia. Äh, vaikka tässä nyt ehkä toistaisinkin itseäni, mutta äh, sanon nyt vielä kuitenkin, että me tässä mietinnössä pohdimme hyödyllisiä välineitä, joilla voidaan hallinnoida tätä äh, hintojen epävakausongelmaa. Sitä, e, se, mitä ehdotan, on tietysti hyvin monimutkaista ja minä todella odotan teidän ehdotuksianne ja toivon, että tulette kaikki kuulemistilaisuuteen ja keskusteluun. Ja siellä varmaan voimme kuulla myös asiantuntijoita, herra Tarabella, mutta minä haluan lähteä liikkeelle realiteeteista. Markkinat ovat sellaiset kuin ne nyt ovat globalisoituneessa maailmassa. Sitä voidaan kyllä valitella, mutta meidän täytyy ottaa realiteetti huomioon. Ja jos sitä ei tehdä, niin silloin me emme voi löytää ratkaisuja, jotka voivat sopeutua nyt tähän uuteen realiteettiin. Bardzo dziękujemy. Prośba... Kiitokset e, tästä oikein paljon. E, nyt e, puhuttaisinkin, että kaikki muistavat tämän kuulemisen. Täytyy ottaa tämä myöhemmin vielä uudelleen esiin. Ja tarkastellaan sitten hieman näitä teidän ehdotuksianne ja ja pyrin löytämään näihin hieman vastauksia myös. Olisi hyvä, jos me voisimme järjestää tapaamisen äh, asiantuntijoiden kanssa. Ja meidän täytyy muistaa myös, että tuottajajärjestöt ovat hyvin tärkeitä. mutta ehkäpä me kuitenkin kiinnitämme niihin liian paljon huomiota. On tärkeää, että kaikki ovat yhtä vahvoja markkinoilla. 13. kesäkuuta on tarkistusten määräaika, mutta meillä on hyvin paljon aikaa koko tämän asian työstämiseen. Ja varmasti voimme kaikki aktiivisesti auttaa teitä teidän työssänne ja kiitokset erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä taatusti rikastuttaa mietintöön. Ja toivotetaan, toivotaan hyvää yhteistyötä jatkossakin. Tarkistusten määräaika siis 13. kesäkuuta seuraava ää, äh, agrivaliokunnan kokous 20. kesäkuuta se lienee maanantai tämä 20. päivä ja sitten meillä on seuraavaksi vielä koordinaattorinen kokous. Kiitokset siitä, että olette osallistuneet kokouksiin. Ja me jatkamme nyt